Chers collègues, euh, bonjour. Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Jos teille sopii, niin käynnistämme kokouksen. Tervetuloa kaikille. Tervetuloa komission jäsen. En tant que premier vice-président. Ensimmäisenä valiokunnan varapuheenjohtajana minulla on ilo toimia puheenjohtajana kokouksessa. Edustaja McEiven puheenjohtajamme on nyt poissa tänä aamupäivänä. Käynnistämme kokouksen hyväksymällä esityslistan. Onko vastalauseita hyväksymiselle? Katsomme, että esityslista on hyväksytty. Siirrymme kohtaan kaksi. Muistutan, hyvät kollegat, että 6. lokakuuta Strasbourgissa kello 8.30-10 pidämme ylimääräisen yhteiskokouksen kolmen valiokunnan kesken, Deven, Afetin ja Droi-valiokunnan yhteiskokouksen. Siellä kuuntelemme Saharov-palkinnon ehdokkuuden, ehdokkuudet. Niitähän on viisi. Sitten kohtaan kolme esityslistalla eurooppalaisen kehityspolitiikan konsensus ja sen tarkistaminen. Tämä on oikeastaan ainoa varsinainen kohta esityslistalla ja käymme näkemysten vaihtoa kehityspolitiikasta komission jäsen Neven Mimitsan kanssa. Hän on iloksemme vieraana tänä päivänä valiokunnassamme. 2005 ensimmäistä kertaa hyväksyimme konsensusnäkemyksen tältä alalta – ja määrittelimme yhteiset arvot, periaatteet ja kehityspolitiikan tavoitteet. Tähän sitoutuivat Euroopan unionin instituutiot ja myös jäsenvaltiot kahdenvälisen tuen myöntäjänä. 11 vuotta tämän jälkeen, kun hyväksyimme 2015 syyskuussa kestävän kehityksen tavoitteet ja otamme huomioon globaalit haasteet esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen ja maahanmuuton osalta ja otamme huomioon myös kehitysmaiden hyvin moninaiset tilanteet, niin on tullut aika päivittää ja tarkistaa tilannetta uuden todellisuuden mukaiseksi. Komissio on käynnistänyt kesäkuussa julkisen kuulemisen. Tämä saatiin päätökseen elokuun lopussa. Konsensus on ollut myös yhteistyöministerien epävirallisen kokouksen keskustelujen kohteena. Siellä olivat paikalla myös komission se Mimica ja Mogherini. Minulla on ilo ja kunnia antaa puheenvuoro tänään komission sen Mimicalle, jotta hän voi välittää meille ensivaikutelmiaan tästä julkisesta kuulemisesta ja myös ministerikokouksesta, joka epävirallisena järjestettiin. Haluaisimme myös lisätietoja tiedonannon valmistelusta. Tästähän me saamme sitten lopullisia tietoja marraskuun loppuun mennessä. Komission sen olkaa hyvä. Very good morning to everyone. Erittäin hyvää huomenta kaikille. Arvoisa varapuheenjohtaja, arvoisat edustajat ja muut osallistujat. Viimeksi tapasimme kesäkuussa Silloin lupasin, että palaan keskustelemaan kehitysyhteistyömme tulevaisuudesta. Ja minulla on ilo olla täällä tänään ja kunnioittaa tuota sitoumustani YK yleiskokouksessa viime viikolla. Todettiin, että tässä on nyt kiireellinen tilanne, määräaika kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle saattaa olla 2030, mutta jos halutaan saavuttaa tämä, meidän pitää aloittaa toiminta jo nyt epätasarvoisuus lisääntyy, konflikteja on ja epävakautta, ilmastonmuutos, maahanmuuttovirrat ja sitten on näkymätöntä haastetta nähtävissä, joka liittyy kehitysagendaan sen myötä pitää laatia kattavia ratkaisuja ja toimia viivästyksettä. Tulevien kuukausien aikana tehtävänämme on juuri tuo, eli pitää esitellä uskottava ja kunnianhimoinen eurooppalainen vastaus 2030-agendaan ja todistaa, että olemme valmiit johtamaan esimerkillämme sen täytäntöönpanossa. Korkea edustaja tulee pian esittelemään konkreettisia ideoita, joilla voidaan panna täytäntöön globaali strategia. Se on siis sellainen kattava ulkoinen suuntaviivasto, joka ohjaa myös tätä konsensusta, joka on edessämme samaan aikaan. Ensimmäinen varapuheenjohtaja johtaa komissaarien tiimiä, jossa työstämme tiedonantoa, joka koskee kestävää eurooppalaista tulevaisuutta. Tämä osoittaa, miten sisäinen ja ulkoinen politiikkamme auttaa panemaan täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteet. Me EU:ssa edelleenkin meillä riittää työnsarkaa kotipuolessa, jos ajatellaan täytäntöönpanoa kestäkehityksen tavoitteiden puolesta, erityisesti mitä tulee köyhyyteen, epätarvallisuuksiin ja kasvun kestävyyteen. Ja olen sanonut aikaisemminkin, että mitä tulee kestävyyden saavuttamiseen, me kaikki olemme kehitysmaita. Ja kuten tiedät erittäin hyvin, olemme myös valmistelemassa loppuvaiheessa suosituksiamme jotka liittyvät kehityksen konsensukseen. Tämä tulee olemaan ponnistelumme ytimessä, kun pannaan täytäntöön kestävän tavoitteet ulkoisissa toimissamme. Alusta asti olen halunnut tehdä tästä avointa prosessia ja haluaisin ensinnäkin kiittää tämän valiokunnan jäseniä yhteistyöstä ja sitoumuksestanne tähän hankkeeseen. Kun olemme kehitelleet ideoitamme, olemme myös käyneet verkossa julkista kuulemista, olemme käyneet kohdennettua keskustelua. Er- kesäkuussa oli myös tämä kehityspäivien tapahtuma. Ja sitten oli heinäkuussa New Yorkissa korkean tason poliittinen foorumi. Julkaisemme julkisen kuulemisen tulokset piakkoin. Siinä on tiivistettynä nämä noin 200 vastausta, jotka saimme. Kaiken kaikkiaan olen hyvin vaikuttunut vastausten tasosta. Selvästi oli tukea uudelleen tarkastelulle eurooppalaiselle konsensukselle, joka, jossa oli huomioon 2030 agenda. Mutta toimintaamme pitää muuttaa. Tämäkin ääni tuli selvästi kuuluvaksi. Meidän pitää tehdä enemmän, paremmin ja toisella tavalla. Tämä viesti tuli myös selvästi esiin keskustelussa, joita kävin äskettäin EUn edustustojen päälliköiden kanssa. He ovat silmämme ja korvamme kentällä kumppanimaissa. Ja sitten oli tämä epävirallinen kehitysministerin kokous kaksi viikkoa sitten, 20. ei vain 12. syyskuuta korjaa puhuja. Uusi kehitystä koskeva konsensus liittyy siihen, että parlamentti, komissio ja neuvosto kokevat ja kaikki jäsenvaltiot kokevat omistajuutta siitä. Toivon, että kun olemme esitelleet ehdotuksemme, tiedonannomme marraskuun lopulla neuvostossa, voimme päästä sopuun uudesta yhteisestä lausunnosta ensi kevääseen mennessä. Toivottavasti te ja neuvosto olette siinä siis mukana. Tiedän, että ilman tätä valiokuntaa puhujakorja. Tiedän, että valiokunnan sisällä valmistelette päätöslauselmaa yhdessä esittelijän kanssa, joka hyväksytään parlamentissa helmikuussa. Toivon, että voimme käyttää tämän päivän keskustelun hyväksemme, jotta voimme vahvistaa meneillään olevaa työtä, joka liittyy viestintään ja teidän mietintöönne. Tämän takia on tärkeää, että perusasioista olemme samaa mieltä tänään haluaisin keskustella kanssanne sekä siitä, mitä haluamme saavuttaa ja miten toivomme sen saavuttavan. Ensinnäkin tämä mitä-puoli. Olemme saaneet inspiraatiota 2030-agendan johdantoosasta, eli pitää linkittää ihmiset, vauraus, planeetta ja rauha toisiinsa. On selvää, että yhdysvallalliset arvot, jotka on mainittu EUn perussopimuksissa ja kansainvälisessä oikeudessa, demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien suojelu, tulevat olemaan johtavia periaatteita työssämme, joka liittyy ulkoiseen työhömme. Olemme sitoutuneet poistamaan köyhyyden kaikissa sen ulottuvuuksissa. Ketään ei saa jättää jälkeen. Tämä perusidea tulee ohjaamaan kaikkia toimintojamme. Toivon, että me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että uusi konsensus, sen pitää puuttua köyhyyden poistamiseen, pitää kunnioittaa ympäristöä ja sosiaalista vakautta. Kaikki yhdessä, eikä siis kilpailevina prioriteetteina. Näitä pitää nähdä. Lisäksi pitää varmistaa, että toimimme hyödyttö, puuttuvat epätasarvoisuuksiin valtioiden välillä niiden sisällä johdonmukaisuutta tarvitaan ulkoisessa sisäisessä työssämme ja prioriteeteissamme ja pitää vahvistaa kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta. Haluaisin kiittää valiokuntaa sen johtajuudesta, jota se on osoittanut politiikkakoherenssissa muun muassa. Ja olen panut merkille viestinne heinäkuun päätöslauselmastanne. Meidän pitäisi korostaa enemmän avaintekijöitä, kuten sukupuolta, nuoruutta, kestävää energiainvestointeja, investointeja, maahanmuuttoa ja liikkuvuutta. Näiden teemojen välinen tasapaino tulee määrittelemään uuden konsensuksemme menestyksen. Fokus naisiin ja nuorisoon. No siinä ei saisi olla kyse ainoastaan siitä, että he ovat edunsaajia, vaan he pitäisi ajaa kehitystä itsekin eteenpäin ja meidän tulisi korostaa sitä, miten rauha humanitaarinen yhteys täydentävät toisiaan eivätkä ole ristiriidassa kehitysponnistelujemme kanssa. Sitten tämä mikä, miten, miten puoli 2035 kysymys. Siinä korostetaan voimakkaita kumppanuuksia kaikilla tasoilla. Siinä katsotaan kaikki täytäntöpanon tavat. Olemme myös samaa mieltä siitä, että onnistuaksemme meidän liittää, laittaa kaikki välineet käyttöön. Uusi konsensus, se pitää tarkoittaa muutosta kohti tehokkaampaa mobilisointia ja sitä, että käytetään kaikkia resursseja. Addis Abeban agendan tehokasta tämä on tärkeä, jos halutaan saavuttaa tavoitteemme. Addis ei ole enää ODA-keskeinen agenda. Sen todellinen arvo liittyy sen kattavuuteen. Kyse on paketista, jossa on yksityiset julkiset kumppanuudet, kotoperäisten resurssien käyttöönotto ja se, että parannetaan hallinnointia ja politiikan kehyksiä. Mi- miljardeista biljooniin siirtyminen on hankalaa ja se ei tule olemaan mahdollista, jos pitäydytään globaalin ODA-kapasiteetin nimellisarvossa, vaan vieronen kehitysapusta pitää kehittää paljon älykkäämmällä tavalla. Pitää käyttää sitä osittain, jotta voidaan houkutella ja helpottaa yksityisiä investointeja ja kotopäisiä resursseja kehittyvissä maissa. olemme nähneet hyvää edistystä viime, sitten viime tapaamisen. Erityisesti ajatellaan ulkoista investointisuunnitelmaa, jonka Juncker lanseerasi kaksi viikkoa sitten parlamentti, täällä Euroopan parlamentissa. Euroopan ulkoinen investointisuunnitelma tarkoittaa sitä, että haluamme nostaa EUn ulkoisia investointeja kehittyvissä maissa ja hauraissa maissa erityisesti, joissa riskit ovat korkeammat ja joissa investoijat ovat haluttomampia toimimaan. Suunnitelma pitää saada toimimaan kentällä. Se on yksi minun prioriteetteeni. Aloitamme Afrikasta ja Euroopan naapurusalueista. Haluamme käyttää eri sekavälineitä tässä muun muassa 3,4 miljardia on lähtökohta, se otetaan EUn budjetista, Euroopan kehitysrahastosta käytetään varoja. Sen avulla halutaan mobilisoida 44 miljardia euroja investointeja, mutta lisäksi jäsenvaltioiden ja rahoituselinten pitää toimia Tarvitsemme tähän teidän tukeanne. Jos jäsenvaltiot ja muut kumppanit ovat tässä mukana, niin totaaliinvestointimäärä saattaa saavuttaa 28 miljardia euroa. Kaiken kaikkiaan tarvitaan koordinoidumpaa EU-lähestymistapaa kehitysasioissa, muun muassa yhteistoimet ja yhteistoimintasuunnittelu. Paljon on muuttunut sitten sen, kun hyväksyttiin 2005 eurooppalainen konsensus Meillä on Lissabonin sopimus, mutta myös globaaleja haasteita, jotka vaativat kollektiivista vastausta EU-ta ja sen jäsenvaltioilta. Meidän tulee ottaa kaikki hyöty irti vahvuuksistamme, joka liittyy muun muassa moninaisuuteemme. P, partnership, kumppanuus, se tarkoittaa sitä, että edistetään eri kumppanuuksia valtioiden välillä, jotka ovat kehityksen eri portailla. Tiedonanto uudentarvoisesta konsensuksesta tulee esittelemään ehdotuksiamme tulevista suhteista AKT-maihin. Ja kun Kotonou-sopimus on sitten lakannut voimasta, niin vähiten kehittyneet maat ja hauraat maat tulevat olemaan kaiken kehitystoimiemme fokuksessa. He ansaitsevat eniten virallista kehitysapua. Samalla keskitulon tason mailla on tärkeä rooli siinä, kun pannaan täytäntöön kestävän tavoitteet, mutta yhä enenevissä määrin tämä tarkoittaa eri yhteistyömuotoja, kauppaa, suoria ulkomaisia investointeja, teknistä ja poliittista tukea kestävälle kehitykselle. Lopuksi uuden eurooppalaisen konsensuksen myötä meidän pitäisi mennä pidemmälle kuin vain mitata kehityksen panosta. Pitää päästä kohti kulttuurisia tuloksia, avoimuutta, osallistavaa seurantaa ja uudelleen tarkastelua. Meidän tulee varmistaa, että kehityskulut käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja kun tarpeen eri työskentelytapoja ja välineitä pitää käyttää. Ei on pitäisi puolustaa avoimuutta yhteisen kehyksen avulla. Ja se pitäisi tukea myös kumppaneitamme siinä, että linkittävät paremmin tai siis tukevat näitä tilastokapasiteetteja paremmin. Lyhyesti sanottuna nämä ovat johtavat periaatteet, jotka vahvistavat tätä ehdotustamme. Odotan innolla teidän ja siitä, että oletteko samaa mieltä esityksestäni ja olemmeko teistä ottaneet kaikki elementit huomioon. Luotan teidän suoraan panokseenne, jotta voidaan luoda paras mahdollinen perusta uudelle eurooppalaiselle kehityskonsensukselle. Siinä pitää ottaa huomioon 2030 agendan monimutkaisuus, sen pitää perustua EUn johtajuuteen ja sen pitää ajaa globaaleja ponnisteluja eteenpäin, että pannaan täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteet. Kiitoksia kovasti. Odotan innolla keskustelua. Merci, monsieur le, le commissaire. Kiitos komission jäsen, Nyt käynnistämme keskustelun ja alkuun annamme puheenvuoron esittelijöille Bogdanille ja herra Noiserille. Bogdan Wenta. Ja tämän jälkeen varjoesittelijät. Edustaja Wenta, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Euroopan unionin, äh, unionille äh, tämä tuleva kehityspolitiikka on äh, uusi ja suuri mahdollisuus. Olen henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä, että tämä tulee ihan oikeaan aikaan. Yhtäältä YKlla on uusia sosiaalisia ja taloudellisia haasteita ja poliittisen puitteiston muuttuminen vaikuttaa myös Euroopan unionin kehityspolitiikan tarkistaminen on yksi näistä muutoksista. Me olemme jo ryhtyneet laatimaan meidän omaa tekstiämme vuoden 2030 agendaa varten. Haluaisin kuitenkin esittää muutaman kysymyksen. Ensimmäinen liittyy tähän yhteyteen eurooppalaisen konsensuksen ja kehityksen välillä ja humanitaarisen avun välillä. Minkälaisia viitekehyksiä pitäisi olla, niin että voitaisiin paremmin yhdistää humanitaarinen ja kehitysapu keskenään? Toinen liittyy tähän yhteisohjelmointiin siinä, miten eh, on hyödynnetty EUn kehityspolitiikkaa, sitä on siis hyödynnetty 55 maassa. Millä tavalla voitaisiin rohkaista näiden käyttämistä ja millä tavalla se näkyy tässä uudessa sopimuksessa. Ja sen lisäksi täytyy tehdä yhteys myös maahanmuuton ja kehityksen välillä ja miten tätä voidaan vahvistaa käytännössä. Koska ensinnäkin on tämä kehitysnäkökulma, eli puututaan maahanmuuton tai siirtolaisuuden syihin, korruptio, köyhyys ja niin edelleen. Kiitos. Merci, Venta. Kiitos, kollega Venta. Nyt. No, Bert Noiser, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank. Kiitos äh, komission jäsen. Kiitokset, että tuulitte tänä aamuna tänne meidän valiokuntaamme. Te teitte hyvin selväksi, että te haluatte hyvin avoimella tavalla käsitellä tätä konsensusta meidän kansalaisjärjestöjen ja jäsenvaltioiden kanssa. Jos palataan tämän konsensuksen alkuun vuoteen 2005, silloin määriteltiin arvot ja tavoitteet ja peruslähtökohdat eh, yhteiselle eurooppalaiselle kehityspolitiikalle, ja ne ovat myös sitovia jäsenvaltioille. Vetoan tähän heti alkuun, koska minä uskon, että meidän ongelmamme lähinnä on jäsenvaltiot ja se, miten pitkälti he noudattavat tätä konsensusta, mitenkä vastuullisesti he sitä tekevät ja miten pitkälti he ovat sitä mukana rahoittamassa. On hyvä, että te käytte nyt tällaista konsultaatiokierrosta ja ainakin jotkut poliittiset puolueet tässä yrittävät nyt saada kansalaisjärjestöt ja heidän näkemyksensä mukaan tähän konsensukseen. Mitä tulee aikaisempiin ongelmiin vuonna 2005, nyt sen jälkeen on tullut uudet ongelmat, kuten maahanmuutto, turvallisuus ja ilmaston muuttuminen. Joten kysymykseni liittyykin siihen, miten pitkälle on päästy tässä välineessä liittyen vakauteen ja rauhaan. Miten pitkälti tämä vaikuttaa nyt tähän konsensukseen? Me tiedämme, että monissa maissa turvallisuustilanne on hyvin haavoittuvainen ja meidän täytyy tässä ponnistella ja huolehtia siitä ja katsoa, miten pitkälti me annamme sinne kehitysrahoja. Minusta on hyvä, että komission varapuheenjohtaja Timmermans on myös sitoutunut tähän, koska tämä eurooppalainen konsensus on aihe, joka koskee koko komissiota. Me tarvitsemme Euroopassa laajaa yhteistyötä. Ja siitä riippuu meidän menestyksemme. Meidän täytyy osoittaa kansalaisillemme, että nimenomaan esimerkiksi maahanmuutto, turvallisuus ja ilmastonmuutoskysymyksissä äh, kykenemme hoitamaan nämä asiat ja löytämään äh, menestyksekkäitä välineitä siihen. Te sanoitte myös, että tämä uusi konsensus antaa enemmän, tai sen tulisi olla enemmän parempi äh, ja tehokkaampi. Jos enemmän tarkoittaa enemmän rahaa, se olisi hyvä. Parempi merkitsee sitä, että tämä on se tavoite, johon me aina pyrimme mutta meidän täytyisi olla parempia myös arvioinnissa. Minusta on hyvä, että EUlla on paikan päällä näitä delegaatioita, jotka arvioivat ja jo ohjaavat prosessia. Mutta meidän täytyisi myös olla nopeampia reaktioissamme sen vuoksi, että konfliktitilanteet varsinkin näissä hieman haavoittumissa maissa eskaloituvat hyvin nopeasti. Tässä halutaan myös enemmän tehokkuutta. Ja tässä meidän tulisi vedota hallituksiin, kansalaisyhteiskuntiin vähemmän kehittyneissä maissa. Ja meidän täytyy niitä tukea enemmän, koska se johtaa usein siihen, että syntyy maahanmuuttoa ja että epätasapaino kas, epätasa-arvo kasvaa ja köyhyys kasvaa. Meidän täytyy tehdä läheisesti yhteistyötä tällaisten hallitusten kanssa, mutta tehdä myös selväksi, mitä odotuksia meillä on. Kaiken kaikkiaan toivon, että kehitysyhteistyön merkitys näkyisi kaikissa keskusteluissa ja että se vahvistuisi. Mutta suurin kysymysmerkkini koskee jäsenvaltioita ja sitä, miten pitkälti me yhdessä parlamentti ja komissio voisimme vakuuttaa jäsenvaltioita, painostaa jäsenvaltioita siitä, että yhteinen eurooppalainen kehityspolitiikka on se, mitä me haluamme, ja että lähtökohtaisesti se on sama kuin vuonna 2005, mutta sitä on laajennettu tietyissä asioissa, ja että teemme työtä vuoteen 2030 suunnaten. Kiitos kollega Noiser. Nyt sitten varjoesittelijöiden vuoro, jos he haluavat käyttää puheenvuoron. Lähdemme liikkeelle kollega Görensistä. Olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. keskustelu Euroopan kehityskonsensuksesta. Tässähän on kaksi kysymystä oikeastaan, sisältö ja toisaalta metodi. Ensinnäkin asiakysymyksiin. Haluaisin, että neuvosto, komissio ja Euroopan parlamentti ja myös kansalaisjärjestöt voisivat sopia samasta määritelmästä. Mitä tarkoittaa kehitys? En ole varma, onko meillä kaikilla sama käsitys siitä, mitä kehitys on. Parlamentissa kyseessä on ensisijaisesti köyhyyden vastainen taistelu. Tätä käydään kumppanuudessa, ja haluamme, että kumppanimme emansipoituvat ja voivat olla riippumattomampia jonakin päivänä avustamme. Kun näen erilaisia reaktioita, aina kun tapahtuu joku katastrofi, pakolaiskriisi, sitten sanotaan, että no, pitäisi tehdä jotakin vielä enemmän kehitysyhteistyössä. Me toistelemme tätä vaatimusta ja silloin kun katastrofeja ei ole, niin sitten kaikki ovat aivan välinpitämättömiä. Eivät voisi vähempää välittää. Kyllä täytyisi hieman enemmän ponnistella, voimaannuttaa niitä, jotka korostavat, toistavat sitä, että tässä on perustavanlaatuinen ongelma. Köyhyys synnyttää konflikteja. Konfliktit puolestaan aiheuttavat humanitaarisia kriisejä. Ja sitten reagoidaan näihin epäonnistumisiin humanitaarisin toimin. Maksetaan vastuun kannon puutteista. Tämä ei tietenkään koske teitä henkilökohtaisesti eikä teidän yksikköänne, mutta kansainvälinen yhteisö on tässä tilanteessa ja tietyt jäsenvaltiot EU-ssa ovat tässä tilanteessa, ne ovat aliarvioineet tämän politiikan merkityksen. Meillä tulisi siis olla yhteinen määritelmä – ja siitä, mitä tulisi ensisijaisesti tehdä. Tulisi laatia lista niistä voimavaroista, joita meillä on käytössämme kehitysyhteistyöpolitiikassa, jotta ei vain hoidettaisi oireita. Meillä on resurssipula, kun yritämme tarjota Afrikan maille aivan erityisesti apua ja kaikille niille maille, jotka ovat nyt tässä välittömässä vaikutuspiirissä, joka Euroopan unionilla on. On edelleenkin halua ilmoittaa sitoutumisista, mutta sitten kun on tilin teon päivä, niin sitten viivan alla ei paljon mitään olekaan. Olemmeko me uskottavia, jos unionissa edelleenkin toimitaan niin, että tapahtumien jälkeen sitten toistellaan, että ei haluta enää koskaan tällaisten karmeiden tapahtumien toistuvan. Kyse on siis myös sitoutumisesta, resursseista. Olen toistellut tätä lähestulkoon kaikissa valiokunnan kokouksissa ja toisteen jatkossakin niin kauan, kunnes ongelma ratkaistaan. Yhdessä neuvoston kanssa työtä on, työtä on tehtävä, varmasti komission kanssa ratkaisuja löytyy. Myös jäsenvaltiot ja kansalaisjärjestöt on kutsuttava mukaan tähän työhön, jotta saamme uskottavuutta politiikalle. Tietyt periaatteet ovat tärkeitä. Päivät pääskytysten kuuntelemme tyhjiä puheita ja lupauksia puhutaan kestävän kehityksen tavoitteista. Mitä ne oikein ovat? Melko monen uskonto, jos näitä toisteluja kuuntelee. Mehän olemme kaikki kehitys, kehi, kehitysmaita tästä näkökulmasta, kun ajatellaan tavoitteiden saavuttamista. Olemmeko me todellakin tällä vuosituhannella tietoisia tilanteista? Onko komissiolla todellinen strategia, joka äh, keskittyy siihen, että äh, vastaamme yhdessä kaikkiin näihin ongelmiin? Jos meillä on yhteinen tulkinta, niin sitten voimme todeta, että kaikki maailman maat joutuvat vastaamaan globalisaation vaikutuksiin. Maiden välillä on eroja, äh, totta kai. Ei tässä tarvi mennä merta edemmäs kalaan. Meillä on kumppaneiden kanssa yhteinen näkemys neljä kumppania, jotka mainitsin. Hyvin nopeasti täytyy ymmärtää se, että metodi, jota tähän mennessä on noudatettu, ei enää sovellu tähän päivään. Sanon aivan suoraan, että jos me emme löydä sopimusta näistä perustavanlaatuisista periaatteista ja varsin alkeellisista toimista, niin on hyvin vaikeaa saada aikaiseksi uskottavaa tulosta myöskään konsensuksesta. Ja tämä olisi kyllä harmi, jos tähän päädyttäisiin. Olen sanonut monta kertaa ja sanon edelleenkin. Me kaikki, ei pelkästään minun ryhmäni, varmasti olemme samaa mieltä tästä huolesta. Mitä me teemme loppujen lopuksi, jotta sitoumuksista pidetään kiinni Onko meillä jonkinlainen ohjausväline käytössämme? Aiommeko me sellaisen ottaa käyttöön? Jonkinlainen seurantaväline? Aiommeko me toimia sillä tavalla, kun on toimittu eurooppalaisessa ohjausjaksossa, silloin kun vaje, alijäämä jäsenvaltioissa paisuu, silloin sitten täytyy tulla ekon valiokunnan kuultavaksi ja on tilinteon aika. Eli kaikkien pitäisi ikään kuin lähentyä yhteistä politiikkaa. Onko eurooppalainen kehityspolitiikka vähemmän tärkeää vai eikö se ole ollenkaan tärkeää? Jos se on tärkeää, niin meillä on oltava myös käytössämme välineitä, jotka voivat sitten osoittaa tehokkuutensa myös muilla aloilla. Pyydän siis, että sitoudumme tähän politiikkaan. Löydämme sellaisen toimintatavan, joka on yhteinen, joka sitouttaa kaikki ja joka korostaa samoja arviointikriteereitä kaikkien kohdalla. Jos tässä emme onnistu, niin kyllä sitten saa olla melkomoinen optimisti, että uskoo vielä eurooppalaiseen konsensukseen ja sen äh, olemassaoloon. Tässä on kyse uskottavuudesta ulkopuolella näistä asioista ei juurikaan välitetä. Neuvosto vähät välittää. Tietyt jäsenvaltiot ovat tässä jamassa. Ne eivät voisi vähempää välittää. Totean vain, että lupauksista ei ole pidetty kiinni sitten vuoden 2005. Tämä on toteamus. Ja nyt maailmanlaajuisesti vallitsee tällainen epävarmuuden äh, tila. Se koskee kaikkia politiikan lohkoja. Tämä koskee myös jokaisen itse kunkin yksityiselämää. Äh, Kriisipesäkkeiden määrä on vain kasvanut kasvamistaan. Tämä osoittaa sitä kyvyttömyyttä, joka meillä on ennaltaehkäistä kriisejä maailmanlaajuisesti. Epätasa-arvo, eriarvoisuus lisääntyy ja tämä johtaa siihen, että todellakin on käytettävä niitä välineitä, niitä resursseja, jotka meillä on käytettävissämme, on pidettävä sitoumuksista kiinni, eikä vain toistettava epäonnistumisia epäonnistumisten jälkeen. Sen takia täytyy saada myös kansalaisjärjestöt mukaan tähän prosessiin entistä enemmän. Meidän on oltava tietoisia tästä politiikasta ja neljän vahvan kumppanin kera voimme sitten saada muutoksen aikaan. Tässä ne asiat, jotka minulle ovat tärkeitä. Pitää olla yksimielisiä sisältökysymyksistä ja myös metodista. Muutoin Euroopan parlamentti ei tähän voi enää osallistua. Kiitos sitten Eleni Teukarus, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, kiitos, että esittelitte kattavasti näkemyksenne eurooppalaisen konsensuksen uudelleen tarkastelusta – Ja mitä tulee yhteyksistä YK on kestävän kehityksen ohjelman kestävän kehityksen yhteydestä tulevina päivinä. Niin tämän mietinnön la- laadin aikoina 4-5 vuotta sitten, joka liittyy köyhyyden poistamiseen. Näin olen ollut hyvin pettynyt, äh, mitä tulee EUn toimiin. Ja näin, että toistamme samat virheet ymmärtämättä tapoja, joilla vähiten kehittyneet maat reagoivat. Esimerkiksi vain kolme valtiota ovat päässeet pois tästä kategoriasta, vähiten kehittyneet maat. Cap Verde, Namibia ja Malediivit taisivat olla nuo valtiot. En tiedä, onko muita tullut niiden lisäksi, mutta tämä osoittaa, että meidän metodimme eivät ole tehokkaita. Viime lauantaina TV lähetti valtuuskuntan Tansaniaan – siellä on presidentti, joka sanoo, että hän torjuu korruptiota, taistelee sitä vastaan, kun huomaamme, että vaikka koko valtio on syvässä köyhyydessä, on kehityksen laikkuja nähtävissä, ihmiset menestyvät, varustuvat ja on tiettyä fasiliteettien verkosto, joka auttaa ihmisiä pysymään alueella, esimerkiksi kouluja, pieniä terveysasemia, joku, joka opettaa heitä, miten viljellä teetä tai maissia tai jotakin muuta. Ja on yhteys paikallisyhteisön ja muiden yhteisöjen välillä naapurustossa. On siis tämmöinen järjestelmä, joka voi absorboida tuotteet, jotka tulevat tuosta tuotannosta. Toinen järkyttävä tapaus, että vaikka ovat syössä köydessä, monilla on kuitenkin kännykkä kädessä, ne soittavat toisilleen tuolla alueella. Ja sen sijaan, että haluttaisiin luoda kuituoptiikkaverkosto, kuituoptiikkajärjestelmä kattaisi koko Afrikan esimerkiksi, on parempi minusta, että on neljä terveyskeskusta tai oppilaitoksia, joiden myötä saadaan lisää lääkäreitä. Ei välttämättä neurokirurgeja tai sydänkirurgeja. Se ei ole se, mitä Afrikka tarvitsee. On parempi, jos olisi kouluja oppilaitoksen noissa yhteisössä sen sijaan, että käydä läpi hallitusten, jotka ovat osoittautuneet korruptoituneiksi tähän asti. Emmekä ole varmoja, että varat menevät ihmisille, jotka tarvitsevat niitä. Ja meidän tulee luoda erilaisia yleisiä demokratisoitumiskeskuksia paikan päällä. Tämä on hyvin tärkeää minusta. Näitä tarvitaan koulujen ja korkeakoulujen ja lääketieteellisten oppilaisten vierelle. Totta kai me pitää sopeuttaa prosessiamme ja muistaa, että on odottamattomia katastrofeja, luonnonkatastrofeja tai humanitaarisia kriisejä. Ja maahanmuuttojen säätelemätön virtaus on tämän, näiden kriisien seurausta. Emme voi korjata niitä ikinä paikan päällä, kun näitä katastrofeja tapahtuu. Yritän itse parannella pienten ponnistelujeni myötä. Yritän siis parantaa mietintöä. Olen esittelijöiden käytettävissä milloin tahansa ja haluaisin muistuttaa, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun näemme ja puhumme yhdessä, että Afrikka muistuttaa minua erästä kreikkalaisesta myytistä. Danaides olivat 15 danausta, jotka pystyvät täyttämään kupin vedellä, jossa oli kuitenkin yli tuhat reikää. Ja sen sijaan, että alkaisivat tukkia nämä reijät, ne vain kaatoivat ja kaatoivat lisää vettä tähän ruukkuun. Tämä on Afrikka minusta tällä hetkellä. Kiitos. Merci, Madame Jokaros. Je donne la parole à Maria Olbuch nyt Maria Hoibu, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Kiitos komission jäsen teidän puheenvuorostanne. Te sanoitte, että meidän täytyy taistella köyhyyttä vastaan ja unohtamatta ympäristöä ja ilmastoa. Tämä on suuri tehtävä. Minä olin myös valtuuskunnassa, josta täällä juuri puhuttiin. Ja on hyvin paljon ihmisiä, jotka meidän täytyy vielä saada tähän mukaan. Meidän täytyisi, kuten Charles Görens sanoi, tämä on todellinen vallankumous ja se onkin vallankumous, jos me saamme tämän nyt toteutettua. Ja yhteistyössä, kehitysyhteistyössä olisi erittäin tärkeää saada mukaan myös esimerkiksi ulkopolitiikka, sinne saada signaali siitä, että kehitysyhteistyöpolitiikka ja myös turvallisuuspolitiikka kulkevat yhdessä. Ja meidän täytyy löytää vastauksia siihen, mitä me Euroopan unionina haluamme tehdä, jotta saadaan aikaan tehokasta hallintoa, kun on kysymys globaalisesti yhteisistä asioista. Minusta kehitysyhteistyön täytyy, sitä täytyy olla enemmän, sen täytyy olla tehokkaampaa ja tätä kautta me saamme tavallaan uuden profiilin myös yhteistyössä. Ja kuten Charles Görin sanoi, me tarvitsemme uusia menetelmiä. Ja kun me katsomme, minkälainen tilanne nyt on, niin uskon, että me emme nykyisillä menetelmillä pääse sen pidemmälle kuin nykyäänkään. Muutama tärkeä asia. Ensinnäkin poliittinen koherenttius. Pyritään kestävään kehitykseen ja unohdetaan nämä lyhyen aikavälin omat intressit, jotka meitä yleensä ohjaavat. Kauppapolitiikka on tärkeä elementti. Se on tärkeää globaalille kehitykselle. Ja sitä, sen täytyy olla mukana turvallisuuspolitiikka. Nyt minun täytyy sanoa, että minusta tuntuu aina, että eurooppalaisten omat intressit ohjailevat koko kehityspolitiikkaa ja ovat sen yläpuolella. Ja tämä ei saisi olla mikään itsetarkoitus. Turvallisuuden alalla meidän täytyy myös tehdä huomattavasti enemmän, mutta voimmeko tehdä sen niillä rahoilla, joita meillä on käytettävissä köyhyyden vastaiseen taisteluun. En usko näin. Jos me emme itse asiassa laajenna köyhyyden vastaista taistelua sen sijaan, että me leikkaamme sitä, niin me emme saa turvallisuuskysymyksiä hoidettua koskaan. Joten meidän täytyy todellakin miettiä, mistä kirstusta mikäkin raha tulee. Köyhyyden vastaisen taistelun kustannuksella rahaa ei saa antaa. Ja sitten eh, maahanmuuttopolitiikka on oma politiikka itsessään. Ja sitten Agenda 2030 ja sen toteuttaminen osoittaa, että me tarvitsemme enemmän varoja. Te sanoitte, että se ei voi yksin olla vastuussa, mutta emme me voi joka kertaa Äh, kriisitilanteessa puhua siitä, että tarvitsemme lisää äh, varoja ja tämä oma 0,7 prosenttia, jonka tavoite, jonka olemme itse asettaneet, äh, sitä ei ole vielä saavutettu. Eli meidän täytyisi nyt saada tällainen kunnollinen tavoite ja saavuttaa se. Meidän täytyy myös miettiä, millä tavalla me voisimme paremmin tukea kumppanuusmaittemme esimerkiksi veron keräämistä, eikä meidän tule vetää mattoa sen alta. Välillä tuntuu siltä, että kun teemme näitä kauppakumppanuussopimuksia ja vaadimme pääsyä markkinoille, niin silloin näiden maiden vienti pysähtyy. Euroopan unionin pitäisi myös olla esimerkkinä taistelussa veroparatiiseja vastaan – Tämä kuuluu myös tähän konsensukseen. Ja sitten vielä yksityinen sektori. Yksityinen sektori on aina se kumppani, kun me puhumme, että tarvitsemme enemmän rahaa, me tarvitsemme yksityisiä sijoituksia, sijoittajia. Toki yksittäiset, yksityiset sijoittajat voivat auttaa, mutta meidän pitäisi päästä eroon sellaisesta ajattelutavasta, että investoinnit automaattisesti loisivat etuja ihmisille paikan päälle. Jos meillä ei ole selkeitä, tiukkoja sääntöjä, jossa taataan nämä edut ja että me varmistamme sen, niin vain sitä kautta me saisimme aikaan tällaista apua kaikille ihmisille. Tehän sanoitte itse, että ketään ei jätetä yksin. Eli meidän täytyy huolehtia sitovilla säännöillä sitä, että kaikki toimii. Tämä koskee myös ekologisia riskejä ja niiden minimoimista. Joten tämä konsensus on mahdollisuus. Se on mahdollisuus myös tässä keskustelussa post Cotonou AKP-EU-neuvotteluissa ja tämä voitaisiin liittää tähän mukaan. Ja jos nyt rohkeasti lähdemme eteenpäin, niin uskon, että me tulemme, voimme katsoa positiivisesti tulevaisuuteen. Mutta meidän täytyy tässä olla rohkeita, koska muuten me emme onnistu saamaan kaikkia ihmisiä mukaan. Ja kaikki ne, jotka jäävät jälkijunaan, luovat sitten ongelmia tulevaisuudessa. Kiitos. Merci, cher collègue. Kiitos, arvon kollega. Sitten kolme puheenvuoroa. Kolme kollegaa on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Jatketaan listaa ja sen jälkeen pyydämme komission sitä vastaamaan. Kollega Litz. Good morning, Commissioner. Thank you very much. Huomenta komission jäsen. Kiitos näistä sanoista ja kestävän hengestä. Olemme olleet yhdessä YKssa, yhdessä komissaari Timmermansin kanssa, Mogherinin teidän kanssanne ja parlamentin jäsenten kanssa. Ja kyllä, kuten edustaja Gören sanoi, tämä vallankumouksellinen askel, kuten sanoitte, meidän kaikkien pitää ryhtyä tähän yhdessä tämä meidän sitoumuksemme ja nyt meidän pitää muuntaa se todellisesti toimiksi tästä syystä. Pidän siitä, että hamautitte, siitä, että köyhyyden torjunta, koherentti lähestymistapa, joka keskittyy naisiin, niin kuin teitte myös kehityksen teemavuoden aikana, niin, ja se tämä on koordinoitu lähestymistapa jäsenvaltioiden kanssa, niin nämä kaikki hyvin tärkeitä. Ja meillä on kaksi kysymys, kun olen mukana näissä asioista. Ensinnäkin, kuten edustaja Görenskin sanoi, tämä liittyy jäsenvaltioihin, mainittiin, miten me rahoitamme apuamme. Ja kysymys kuuluu, että 0,7, onko se edelleen agendalla vain yhdistynyt kuningaskunta, joka saattaa poistua EUsta, maksaa 0,7 prosenttia. Miten tämä saavutetaan ja onko jo merkkejä muilta komissaareilta, että me EUna pääsemme tähän 0,7 tavoitteeseen? käytännön kysymys sitten, sillä paljon suuria konferensseja on Emplin kanssa, mutta myös keskusteluja, joita käytiin tekstiili- ja vaatealan aloitteesta. Nuoret opiskelijat pyysivät, että maksaisivatko muut nuoret euron ylimääräistä, jos paitaan ei ole käytetty lapsityövoimaa. Tämä siis tuolla kehityksen teemapäivillä. Kysymys kuuluu, että kun ymmärsin, niin jäsenvaltiot itse pohtivat toimia Saksan osalta, Alankomaat, äh, puheenjohtajakaudellaan Ruotsi, Tanska ja Italia haluaisivat yhteistä lähestymistapaa ja tehdä vähempää yhteistyötä komission kanssa, ja kuulin jäsenvaltiolta Pohdinpa vain, miten näette tämän, että onko tässä toimia. Sitten oli suuri konferenssi yhdessä komission kanssa – joka liittyy vaatealaan mietintöön. Tätä kirjoitin hyvin intohimoisesti komissionkin puolelta. Kysymys kuuluu, että tämä mietintö, julkaistaanko se, tämä raportti, otetaanko se vakavasti. Ja lisäksi Euroopan parlamentti pohtii kauppa- ja kehityskysymyksiä. Vierässä mietinnössä haluaisinkin kuulla teiltä, että onko tämä teistä hyvä esimerkki siitä, että kestävän kehityksen tavoitteet saadaan mukaan. Ymmärrän, että tämä on vaikeaa, mutta haluaisin, että menemme eteenpäin ja saadaan todellisia toimia jäsenvaltioissa, mutta myös väestöllemme. Sitten rahoitusvälineet, haluaisin palata. No tämä on hieman teknistä, mutta hyvin tärkeää, sillä – Tämä tulee esille ryhmässämme keskustelu, jota edustaja Hoibu otti esillä. Turvallisuus, rahoitusvälineet. Heinäkuun viides päivä komissio hyväksyi ehdotuksen muuttaa välinettä, tätä rahojen vakausvälinettä. Tämä liittyy muun muassa kapasiteettien kehittämiseen. Tämän myötä voidaan hallinnoida kriisiä paremmin. Tämä ehdotus auttaa kouluttamaan jäsenvaltioiden sotilaisia voimamuussa poikkeustilanteissa. Meillä on kaksi kysymystä tähän liittyen. Ensimmäinen on kysy- teknisempi. Kysymys kuuluu, miksi komissio on hyväksynyt negatiivisen listan eikä positiivista listaa määritelläkseen poikkeukselliset olosuhteet, joka helpottaa sen, että suljetaan pois sen, että kehitysvarat käytetään muihin toimiin. Ja toinen komissioehdotus perustuu kahtalaiseen oikeusperustaan artiklat 291 ja artikla 212.2, joka on kehitysyhteistyön oikeusperusta. Kysymys kuuluu, että miksi komissio valitsi artikla 209 ja 212 oikeusperustana sen sijaan, että olisi 30 ja 31 artiklat valittu, jotka ovat oikeusperustana yhteiselle ulkoisen turvallisuuspolitiikalle. Eikö tämmöisen ollut järkevämpää ottaen huomioon etuksen tavoitteet? EU voi tukea näillä sotilaallista toimintaa. ja korostittekin, että Mogherini puhui globaalista strategiasta, miten voimme lähentää näitä strategioita myös ilmastokysymyksissä. Niitä ei ole otettu tarpeeksi huomioon, mutta tässä on suuri mahdollisuus meille käyttää kehitysvälineitä, jotta voidaan rahoittaa ilmastopakettia, josta on sovittu parissa. Kiitos. Answer. Merci, cher collègue. Kiitos. Nyt kollega Guerrero. Muchas gracias, señor presidente. El comisario al principio de su intervención nos ha... Komission jäsen, puheenvuoronne aluksi sanoitte, että me olemme prosessista, että te olette tämän konsultaatioprosessin alussa vuoropuhelussa eri osapuolten kanssa, sosiaali- työmarkkinaosapuolten kanssa ja puhutte tämän konsensuksen tulevaisuudesta. Ja te sanoitte myös, että on saatu aikaan sopimus siitä, että tätä tarkastamista tulee jatkaa. Yhtäältä tässä on positiivisesti arvioitu sitä, millä tavalla tämä konsensus on toiminut tähän mennessä ja tarkoitan, että tämä eurooppalainen konsensus on antanut meille mahdollisuuden koordinoida eri toimielinten toi, toimia ja samalla huomioitte myös kaikki ne muutokset, joita on tapahtunut globaalisti, myös täällä Euroopassa, samoin kuin myös työmarkkinaosapuolten kesken. Euroopan parlamentti omalta osaltaan on useita kertoja antanut oman näkemyksensä ja lausuntonsa tästä tarkistuksesta, ja aina kun me käytämme sanaa tarkistus tai, tai tarkistaminen, teemme selväksi sen, että tässä ei rakenneta mitään uutta, ei tässä lähdetä nollasta ja lähdetä rakentamaan kokonaan uutta, vaan se mitä me haluamme tehdä on lähteä eteenpäin siitä, mikä on toiminut hyvin olemassa olevassa politiikassa ja tuoda sitten siihen tarvittavia muutoksia muuttuvan maailman kehitysyhteistyöpolitiikassa. No, Miksi tätä sitten pitäisi tarkistaa? Komission jäsen itse antoi meille tai luetteli meille näitä eri syitä ja samoin edustaja Görens. Eli koko tämä konsepti. Uskon, että jokainen meistä tai jokaisen kotimaan tavallaan eri tavalla kehitysmaa. Meillä on erilaisia ongelmia, erilaisia aikatauluja ja niin edelleen, mutta itse konsepti on muuttunut. Ja tällä minä tarkoitan sitä, että aikaisemmin meillä oli näkemys siitä, että oli tiettyjä maita, jotka antoivat kehitysapua, ja sitten toinen kategoria, ne maat, jotka tarvitsivat kehitysapua. Eli tässä oli kysymys kahdesta eri maailmasta. Ja tämä rahavirta oli yksipuolinen. No, ollakseni reilu, niin äh, täytyy sanoa, että maailma tänä päivänä on toki huomattavasti monimutkaisempi. Sitten on myös eurooppalaisia syitä, miksi me tarkastelemme tätä. Ensinnäkin globaali strategia ja äh, korkea edustaja, joka tätä edustaa eri ohjelmin, ohjelmin joita on syntynyt esimerkiksi maahanmuuton, maahanmuuton myötä. Tällä on vaikutus myös meidän ulkokauppasuhteisiin ja tämä merkitsee sitä, että se tulee vaikuttamaan myös meidän kehitysyhteistyöpolitiikkaamme. No, minä olen humanitaarisen avun pysyvä esittelijä ja minä haluaisin liputtaa täällä äh, erään projektin puolesta, josta Görensä Ventakin puhuivat nimittäin tämä yhteys humanitaarisen avun ja humanitaaristen toimien ja kehityksen välillä. Tämä yhteys on hyvin erilainen verrattuna siihen, mikä se oli pari vuotta sitten. Tämä on muuttunut paljon. Humanitaariset kriisit, ne ovat muuttuneet pitkän aikavälin kriiseiksi. Ne kestävät kauan. Humanitaariset kriisit ovat usein kriisejä, jotka johtuvat konflikteista useimmiten. Ja kun katsotaan kehitysyhteistyötä, ja sitä, miten ennaltaehkäistäisiin konflikteja ja ratkaistaan konflikteja, niin kaikki nämä toimet, jotka vain voisivat auttaa meitä pääsemään näiden humanitaaristen kriisien ylitse, ovat sellaisia, joita meidän pitäisi nyt tarkistella ja tehdä uusia ehdotuksia. Uskon, että me olemme tästä samaa mieltä. No se, että olen pysyvä esittelijä, on nyt jopa vielä tärkeämpää kuin aikaisemmin ja muutkin puhujat ovat tuoneet sen esiin. Ja minä itse halusin tuoda tämän asian esiin, koska minusta tuntuu, että ennaltaehkäisystä on tullut kaikkein vielä enemmän tärkeää. tärkeää. Ja täytyy huomioida siis ennaltaehkäisy sekä luonnon ympäristöongelmissa, katastrofeissa – konflikteissa. Meidän täytyy vahvistaa meidän instituutiotamme ja rahoitustamme niin, että voimme puuttua näihin asioihin. Ja tämä olisi nimenomaan se, millä tavalla voisimme tarkistaa tätä uutta eurooppalaista konsensusta. Ja takaan teille, että tämä asia otetaan mukaan, että tätä tutkitaan hyvin tarkkaan parlamentissa, tässä valiokunnassa ja luonnollisesti me kaikki yritämme saada tätä vahvistettua tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos, edustaja Hautala. Thank you, chair. And thank... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että olette paikalla kertomassa näkemyksistänne. Kun olen kuunnellut tätä keskustelua, niin on helppo tehdä se johtopäätös. Voi olla, että olen tällä kerroksella viimeinen puhuja. Euroopan parlamentti lähtee liikkeelle korkein odotuksin. Haluamme, että tilannetta käytetään hyväksi, jotta voidaan edistää todellisia köyhyyden poistamistoimia ja vastata myös muihin globaaleihin haasteisiin, ilmastonmuutoshaasteisiin globaalissa 2030 äh, agendassa. Useat puhujat ovat maininneet vaaran, riskin, johon minäkin voin yhtyä. Me olemme jonkinlaisessa tienhaarassa – me näemme, että tällä hetkellä Euroopan unionissa on solmukohta menossa kehityspolitiikassa. Meillä on johtajuudessa nyt ongelmia. Meidän täytyy pysyä johtoasemassa tällä alalla. Miten tämä sitten tapahtuu? Väline välineeltä vähennämme todellisia toimia, joilla taistellaan köyhyyttä vastaan ja eriarvoisuutta vastaan niin, että ihminen olisi toiminnan keskiössä ja vastattaisiin hyvin vakaviin ilmastonmuutoshaasteisiin ja globaaleisiin ongelmiin. Me tarvitsemme totta kai kehityspolitiikan johdonmukaisuutta. Välttämättä kaikki muut politiikan sektorit eivät hyödytä kehityspolitiikkaa. Nähtävissä on, että on jonkinlaista kehityspolitiikan turvaulottuvuuden korostamista, korostumista. Välinen välineeltä jokainen komission ehdotus on oikeastaan mennyt samaan suuntaan. Meillä on entistä vähemmän toimintatilaa köyhyyden vastaisille toimille ja sille, että puututtaisiin kriisien varsinaisiin syihin. Te komission jäsenenä, joka vastaa kehitysyhteistyöstä, on keskeisessä roolissa. Euroopan parlamentti teitä tukee ja kansalaisyhteiskunta tukee teitä pyrkimyksissänne. Me emme hyväksy sitä, että kaikki ehdotukset menevät juuri edellä kuvailemaani suuntaan. Kollega Litz kysyi aivan täsmällisen kysymyksen siitä yhdestä välineestä, josta olemme koko, kokouksissamme hiljan kovastikin keskustelleet. Väline, joka pyrkii vakauteen ja rauhaan. Mikä sen merkitys oikein on? Sitten kun puhutaan rahoituksesta, niin mainitsit, että miljardeista on tehtävä ää, äh, biljoonia. Miten tämä onnistuu samanaikaisesti, kun varsin vaatimattomat sitoumukset, joita EU ja jäsenvaltiot ovat tehneet tästä 0,7 prosentin saavuttamisesta, ei, eivät, ei edes tämä osuus täyty. Neuvosto on todennut, että budjetin eh, otsakkeessa neljä eh, puolivälin tarkastelussa mitään korotuksia ei tule. Miten tässä ilmastossa sitten uusiin haasteisiin voidaan vastata? Yhdessä meidän tulisi todella pohtia, miten tilanne saadaan muutetuksi. Uusi konsensus on totta kai tärkeä, mutta ei se ole tärkeää millä hinnalla hyvänsä. Me voimme täällä todeta, että se liittyy myös laajempaan kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon. Haluaisin selkeyttä siihen. Timmermans varapuheenjohtajana äh, on esittelemässä tiedonannon, jos nyt olen ymmärtänyt oikein, niin se käsittelee kestävää tulevaisuutta. Se kattaa sekä ulkoiset että sisäiset prosessit. Mihin tässä prosessissa sijoittuu sitten tämä konsensushanke? Onko se tässä mukana vai onko se erillinen hanke? Molemmat ovat tärkeitä hankkeita, mutta ne eivät kuitenkaan voi olla yksi ja sama asia. Te kerroitte myös myönteisistä seikoista. Me olemme pitkälti samaa mieltä näistä. Puhuitte keskeisistä seikoista, investoinneista, sukupuolikysymyksistä ja niin edelleen. Meillä on hyvin tärkeitä horisontaalisia kysymyksiä, joita ei voida nähdä vain sivuhuomautuksena, vaan ne täytyy tuoda prosessin keskiöön. Tälle tarjoutuu nyt mahdollisuus. Tarvitaan myös vahvempia kumppanuuksia. Palaisin vielä rahoitukseen. Kaikki ymmärtävät, että Miljardeista on tehtävä biljoonia. Tämä täytyy osittain tehdä niin, että saadaan yksityinen sektori mukaan. Eikö samanaikaisesti voitaisi varmistaa, että yksityinen sektori olisi jos, jollakin tavalla myös vastuussa niistä vaikutuksista, joita tällä työllä saadaan? Muutoin käy niin, että kehitysyhteistyövaroja käytetään sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät sitten kuitenkaan tuo vaikutuksia näkymiin tälle politiikalle tämän politiikan kautta. Meidän täytyy ajatella myös yritysvastuuta, yritysten yhteiskuntavastuuta. Tämä on aivan erinomainen aloite, jossa käytännön tasolla konkreettisesti myös yksityinen äh, sektori joutuu tilivelvollisiksi ja joutuu vastuuseen siitä, mitä äh, ne tekevät. Sitten loppuun puhuitte hyvin osallistavasta hankkeesta. Sikäli kun minä tiedän, niin kansalaisyhteiskunta on ollut varsin pettynyt siitä, että sitä ei ole täysin kuultu. Meillä on onneksi vielä aikaa. Eikö voitaisi kutsua kansalaisyhteiskunnankin edustajia keskusteluihin mukaan? Meillä on hyvin vaarallinen tilanne edessämme. Noin sadassa maassa kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet kutistuvat jatkuvasti. Meidän tulisi korostaa kansalaisyhteiskunnan roolia myös tässä prosessissa ja myös sen jälkeen, kun pyrimme tähän konsensukseen Euroopassa. Kiitos, hyvä kollega. Viimeisin puheenvuoro, edustaja Dessera. Gracias, señor vicepresidente. Kiitos, varapuheenjohtaja, komission jäsen. En voisi olla enempää samaa mieltä siitä, mitä sanoitte. Olisi hankala olla eri mieltä. Laaditte, tai siis puhutte tästä listasta toimia, johon pitää ryhtyä. Kuitenkin haluaisin lisätä muutaman kommentin siihen, mitä kollegat ovat jo sanoneet tässä keskustelussa. Muutama ajatus, jonka haluaisin jakaa teidän kaikkien kanssa. Asia, josta te aloititte, Vuosi on nyt kulunut, olimme New Yorkissa ja on näitä suurta juhlintaa. Ensimmäistä kertaa oli sopu, allekirjoitussopimus, jonka kaikki jäsenvaltiot allekirjoittivat YKssa. Se oli agenda 2030 siis. Ja sen jälkeen, vuosi myöhemmin, oli tunne kiireellisyydestä ja huolesta, sillä mitään ei todellakaan ollut lähtenyt käyntiin kunnolla. Minusta tuntuu siltä, että olemme nyt tärkeässä kohtaa. Meillä on tämä konsensus avainväline. Nyt pitää kysyä, että mikä on tämä konsensuksen tarkoitus. On erittäin hyvä, että on konsensus komission ja parlamentin välillä, mutta entäpä jäsenvaltiot? Valtiot, jotka allekirjoittavat agendan, kestävän kehityksen tavoitteet myös. Jos ne eivät pääse liikkeelle, niin sitten emme pääse minnekään ja konsensus tulee hyödytön ihan täysin sillä todelliset toimijat ovat jäsenvaltiot, ja jos ne eivät äh, toimi, meillä on ongelma. Meillä ei enää ole tätä mallia, että on lahjoittajat ja vastaanottajat, vaan 193 valtiota, jotka, joihin kaikkiin kohdistumat kestävän kehityksen sdg tavoitteet on tärkeää muistuttaa, että tuossa New Yorkin kokouksessa, ja muistan sen täysin hyvin, me sanomme, että tämä on muutos, jos ajatellaan valtioidemme institutionaalista mallia. Minun maassani Espanjassa – esimerkinomaisesti ja tiedän totta kai, että minun maani, sillä on paljon historiaa kehitysyhteistyöasioista, niin siellä on ollut poliittista liikehdintää, mutta vakaata hallitustakaan ei ole ollut nyt viimeisimmässä parlamentissa. Jopa kehitysvaliokunta katosi. Se on poissa. Toisin sanoen, eurooppalainen valtio, jossa näin kävi, en tiedä, onko tässä kyse siitä, että malli ei ole muuttunut tai että meillä – ei ole aikaisempia tavoitteita, mutta ministeriöt ja eri osastot vastaavat energiasta, taloudesta, tasa-arvosta, maataloudesta. No, meillä pitää olla läpileikkaava lähestymistapa kestävään kehitykseen. Se pitää vaikuttaa kaikkeen, muuten emme pääse mihinkään. Sitten sidosryhmät ja eri toimijat, niin puhutaan kansalaisyhteiskunnasta, siitä puhutaankin paljon. Ja oletamme myös, että kansalaisyhteiskunta tarkoittaa kansalaisjärjestöjä ja että ne ovat sama asia kuin voittoa tavoittelematon järjestö. Näin oletetaan, mutta itse asiassa on myös yrityksiä. Ne ovat osa myös kansallisyhteiskuntaa ja kansallisjärjestöt voivat myös olla liiketoimintaa. Meidän pitää käyttää oikeaa terminologiaa tässä vuoropuhelussa kaikki sidosryhmät pitää osallistaa. Niiden kaikkien pitää saada osallistua. Ei voi olla lokeroajattelutapaa, yritykset, yhtiöt, ja puhun tästä mikroyrityksistä ja suurista yrityksistä myös, nekin ovat osa konsensusta ja mallia pitää muuttaa myös siinä mielessä, että otamme yleensä huomioon vain osan kansallisyhteiskuntaa, mutta toistan ja korostan tätä, että yritykset, yhtiöt ja myös hyvin, on hyvin pieniä yrittäjiä, yrittäjiä ja he ovat juuri niitä, jotka tarjoavat pohjan suurille yhtiöille, ne pitää ottaa myös mukaan. Tässä ei ole kyse vain kumppanuuksista ja näkökannoista, nämä ihmiset pitää saada mukaan. Ja ne pitää olla sitoutuneita tähän ja heidän pitää olla tietoisia siitä, että hekin, heidän, hekin kohdistuvat nämä SDG-tavoitteet. Sitten vielä yksi kommentti. Tämä liittyy strategiaan, globaaliin strategiaan, jonka Rova Mogherini on julkaissut. Tiedän, että hän lähettää sen meille piakkoin. Minusta vaikuttaa siltä, että avainelementti tässä strategiassa on tämä jaettu visio ja yhteiset toimet, jotka kattavat tämän kaiken holistisella tavalla. Ja totta kai tämä tarkoituksena on edistää kansalaistemme etuja. Ja näin Mogherini sanoo asiakirjassa itse, niin EU tulee menemään eteenpäin, jos ihmiset ovat vauraita ja tuo vauraus sen tulee olla jaettua. Se tarkoittaa myös sitä, että täytetään SDG-tavoitteet koko maailmassa, mukaan lukien Euroopassa. Vaurasunioni, siihen täytyy kuulua tällainen järjestelmä, joka on kansainvälinen ja reilu ja avoin, ja johon on myös pääsy kaikilla. Joten on hyvin tärkeää, että muistetaan tuo globaali visio, globaali ja avoin visio. Jos tässä epäonnistumme, niin Euroopan parlamentissa toimimme hyvin rajallisin voimin. Ja teemme, tekisimme töitä irrallaan todellisuudesta. Kiitos. Merci, cher collègue. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen. Hän voi vastata ja reagoida kuultuihin puheenvuoroihin. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed. Kiitos arvon jäsenet teidän kommenteistanne ja ehdotuksistanne, kysymyksistänne tämän uuden tarkistetun eurooppalaisen kehitysyhteistyön tulevaisuudesta. Paras osa tästä on tämä julkinen kuuleminen ja keskustelu koko tässä prosessissa. Olen jo puhunut eh, tästä virallisesta osuudesta, me saimme 200 inputtia, mutta tämä eh, osuus, joka tulee teidän keskustelustanne tänään, on ehkäpä tämä kaikkein arvokkain, koska me yhdessä eh, pyrimme pääsemään tähän sopimukseen, yhteiseen kantaan – niin, että saamme aikaan vahvan, vahvistavan konsensuksen. Ja tämä yhdessä saa meidät tavoittamaan yhteisen tavoitteemme. Ja kehityspolitiikan yhteinen tavoitehan on se, että voimme yhdessä toimia tässä uudessa agendassa ja konseptissa liittyen kestävän kehityksen tavoitteisiin – ja että Euroopan unioni on avaintekijä, johtaja siinä, kun lähdetään toteuttamaan ja täytäntöön panemaan kestävän kehityksen tavoitteita. Kestävän kehityksen tavoitteiden agenda on uus, uudenlainen ihan ajatustavaltaan, lähestymistavaltaan ja toimintatavoiltaan. Voisi sanoa, että se on varsinainen vallankumous siinä, miten se analysoi, mitä toimia tarvitaan, jotta tavoitetaan nämä kestävän kehityksen tavoitteet. En ole nyt ihan varma, ymmärtävätkö kaikki, että tämä on vallankumouksellinen lähestymistapa kehityspolitiikassa. Siksi meidän kaikkien, teidät mukaan lukien, meidän täytyy todellakin tarkastella, miettiä, työskennellä tämän suuntaisesti, niin että saamme aikaan tällaisen vallankumouksellisen lähestymistavan kestävän kehityksen tavoitteille. Meidän täytyy toimeenpanna nämä tavoitteet luovalla tavalla, selkeästi, pragmaattisesti. Tämä on välttämätöntä. Kehityspolitiikka on hyvin tärkeää. Ei se ole kysymys vain rahasta ja siitä, mitä me annamme. Ikävä kyllä liian usein tätä pidetään vain tällaisena politiikan ja rahanjakelu välineenä. Ja tämä ajattelutapa meidän täytyy muuttaa. Kun me puhumme todellisesta vaikutuksesta, todellisesta kehityksestä Euroopan unionin kehityspolitiikassa, niin olen samaa mieltä. On ehkä hyvin vähän esimerkkejä tästä, kuinka nämä matalan toimeentulon maat ovat viimeisen 10-15 vuoden aikana kehittyneet tällaisen keskitulon maiksi. Mutta kehityspolitiikan konsepti on ollut hyvin kestävän kehityksen tavoitteiden konsepti. Ja tässä oli kysymys hyvin pitkälti siitä, että annetaan rahaa. Ja me tarvitsemme kaikenlaisia kestävän kehityksen välineitä. Ja meidän täytyy huolehtia siitä ei ainoastaan julkisen kehitysavun puitteissa. Viime vuonna ODA saavutti korkeimman tason koskaan 150 miljardia dollaria – globaalilla tasolla. Yli puolet siitä tuli Euroopan unionilta 68 miljardia euroa. Mutta riittääkö se? Me emme koskaan pääse näihin biljooniin ja 0,7 prosenttia ODA-tavoitteena saavutammeko sitä koskaan, tai että kaikki maat saavuttaisivat sen. Me voisimme kaksinkertaistaa, jopa kolminkertaistaa tämän tason niin, että me saisimme öö, enemmän. Ja kuitenkin meillä on liian, aivan liian vähän, kymmenen kertaa aivan liian vähemmän, vähän rahaa siihen, että me saavuttaisimme kestävän kehityksen tavoitteet. Joten tämä rahoitus, kehityksen rahoittaminen, sinne tarvitsemme tästä kattavaa lähestymistapaa, jossa me yhdistämme kaikki, mitä meillä on, yhteen yksityisen sektorin voimavaroihin sekä kehitysmaiden omiin voimavaroihin. Näin meidän tulee toimia yhdessä. Tämän täytyy heijastua luonnollisesti myös meidän konsensuksessamme. Meidän täytyy toimia yhdessä niin, että mukana ovat kaikki eu toimielimet, kaikki toimijat, jäsenvaltiot, Joten se, ne ponnistelut, joita me teemme, ovat nimenomaan sitä, että vastaamme tähän haasteeseen ja vetoamme neuvostoon ja parlamenttiin, että tekisimme yhteistyötä tämän uuden konsensuksen toteuttamiseksi ja että voisimme sopia yhteisestä määritelmästä uusista, uudesta kehityspolitiikasta – joka tässä nyt meillä on edessämme. Se, mitä me tähän haluaisimme mukaan selkeästi, ovat nämä linkit ja suhteet monien eri politiikan sektoreiden välillä. Ei kehityspolitiikka voi olla oma yksityinen pilarinsa, joka vastaisi kaikkiin niihin tarpeisiin, jo globaaleihin tarpeisiin, mitä kehittyvässä maailmassa on. Sen vuoksi tällainen yhteys humanitaarisen avun, kehitysavun välillä, migraation, siis maahanmuuton ja kehitysavun, turvallisuuden, rauhan välillä. Nämä ovat kaikki tärkeitä osia tätä uutta ohjelmaa. Toki tämä tuo mukanaan myös uusia kysymyksiä, huolenaiheita, varoituksia, kritiikkiä tietyltä tahoilta. Mutta meillä on ihan hyvät argumentit vastata tähän hyvällä tavalla. humanitaarisen ja kehitysavun välinen yhteys, siinä meidän täytyy painottaa tätä uutta yhteyttä. Varsinkin kun puhutaan tästä rakenteellisesta kestävästä eh, kriisistä ja hauraudesta, niin me tarvitsemme tähän linkin humanitaarisen ja kehitysavun välillä. Me tarvitsemme yhteistä analyysiä, yhteistä suunnittelijaa. Tässä on kysymys siitä, että voidaan siirrellä varoja koordinoidulla tavalla esimerkiksi terveydenhuollon alalle, peruskoulutukseen. Tämä on ihan yhtä lailla osa humanitaarista että kehitystukea. Ja meidän täytyy tuoda yhteen nämä pitkällä aikavälillä. Joten yleisellä tasolla ei ainoastaan, kun puhuttiin tästä humanitaarisesta huippukokouksesta, minä haluaisin nähdä, että humanitaarinen apu ja sen yhteys määriteltäisiin selkeästi tässä konsensuspaperissa. On käyty keskusteluita ja tehty ehdotuksia jopa siitä, että pitäisikö olla omat erilliset äh, sopimukset äh, Euroopassa humanitaarisesta avusta ja kehitysavusta, mutta näin pitkälle me emme ole menneet. Mutta olemme päässeet aika pitkälti, pitkälle siinä, että olemme saaneet vahvemman yhteyden ja linkin humanitaarisen ja kehitysyhteistyön välille. Sama voisi sanoa maahanmuutto- ja kehityslinkeistä. Tässä on oikeastaan samat tavoitteet, koska köyhyyden vähentäminen ja lait, laittoman maahanmuuton syiden kitkeminen kulkevat käsikädessä. Jos puutumme näihin maahanmuuton syihin, niin silloin näkee hyvin usein, että silloin on samanaikaisesti hoitanut myös tämän köyhyysongelman, joka on kehitysyhteistyön ydin. Maahanmuuton hiilitsemistä voidaan tehdä lähinnä käsittääkseni maahan, kehitysavun avulla. Eli meidän täytyisi parantaa pitkän aikavälin mahdollisuuksia ihmisille heidän alkuperämaassaan. Sitä kautta voimme taistella köyhyyttä vastaan. Ja samanaikaisesti se vähentää myös paineita lähteä maasta, kun on, sillä annetaan muita mahdollisuuksia, vaihtoehtoja vaikkakin tässä on esitetty tiettyjä huolenaiheita tältä perinteisestä näkö, kehitysyhteistyön näkökulmasta. Mutta jos katsoo lukuja, ei ole Euroopan unionin tasolla ei ole ollut äh, suuria poikkeamia. Viime vuonna ODA kasvoi Euroopan unionissa 67 miljardia euroa Eli tämä oli 3,3 miljardia euroa perinteiselle kehitysavulle. Joten me onnistuimme lisäämään molempia tukeamme pakolaisille – ja heidän majoittamiselleen Euroopan unionin jäsenvaliossa. Samanaikaisesti me kykenemme lisäämään myös äh, kehitysapua kehitysmaille. Ja näin meidän tulee tehdä myös tulevaisuudessa. Mitä tulee turvallisuuteen ja kehitysyhteistyöhön ja sen väliseen linkkiin, me olemme kaikki sitä mieltä, että ennaltaehto sille, että vahvistetaan ympäristöä menestyksekkäälle kehitysyhteistyölle on se, että yhteiskunnat ovat vakaita ja turvallisia. Siksi me nyt todellakin yritämme saada rauhan ja vakauden ja turvallisuuden ja kehitysyhteistyön välille yhteyden. Meillä on tässä kaksi tällaista punaista viivaa, jota ei ylitetä. Ensinnäkin täytyy huolehtia siitä, että meidän turvallisuuteen liittyvät toimemme kehitysyhteistyön kautta ei koskaan ylitä sitä tasoa, että tuettaisiin sotilaallista tai aseiden ostamista ja sotilaiden taistelukykyä kumppanuusmaissamme. Eli siinä menee se selkeä viiva, ja se löytyy myös kaikista sopimuksista, se jotka estävät meitä tukemasta suoraan sotilaallisia toimia. Ja toinen tällainen rajaviiva, jota ei saa ylittää, on se, että meidän kehitystukemme turvallisuustoimiin pitäisi olla täysin julkisen kehitysavun kriteerien mukaista. rauha- ja turvallisuuskysymyksissä olemme saaneet selkeyttä ja, laajentaneet myös julkisen kehitysavun sääntöjä turvallisuuskysymyksissä. Ja sen kautta me kykenemme nyt antamaan tukea poliisille, turvallisuussektorille, taistelemaan väkivaltaista, väkivaltaisia ääriliikkeitä vastaan, valvomaan näitä pienimuotoisia käsiaseita. Nämä ovat kaikki asioita, jotka nyt ovat julkisen kehitysavun puitteissa. Mutta nämä ovat ne turvalausekkeet, joista tulemme pitämään kiinni. Voisimme puhua nyt tai myöhemmin tässä lainsäädäntöprosessissa, koska komissiohan tulee esittämään lainsäädäntömenettelyä rauha- ja vakausvälineille. Voimme toki puhua siitä, onko oikeusperusta oikea ja onko tämä eh, erityisolosuhteet ja sen määritelmä hyvä vai huono. Mutta tämä on sektori jos, tai alla, jos, johon, jossa me haluamme lähteä tähän lainsäädäntöprosessiin ja päästä että näihin lopullisiin määritelmiin, joka tekisivät tästä asetuksesta sitten sellaisen välineen, että se tukisi ja auttaisi rauhaa ja vakautta. ja että sen kautta me voisimme sitten vahvistaa kapasiteetin rakentamista turvallisuussektorilla. jotta voitaisiin vahvistaa myös tätä yhteyttä kehitysyhteistyön ja turvallisuuden välillä. Meidän turvallisuutemme ei tuo ainoastaan uusia lähestymistapa-ajatuksia, kestävän kehityksen tavoitteisiin, vaan myös taloudellinen input, taloudellinen kehitty, kehitysmaiden vahvistaminen tekee sen. Me olemme jo kehittäneet äh, ainakin tai tehneet kolme aloitetta, jotka liittyvät yritysten yhteisen sosiaaliseen vastuuteen tai tähän arvoketjuun maassa itsessään. Tai esimerkiksi miten toimitaan konfliktimineraalialueilla, metsähakkualueilla. Ja teidän osuuteen, tämän valiokunnan osallisuus ja tämän parlamentin osallisuus siinä, että saamme aikaan vahvemman tällaisen arvoketjun, kun tulee esimerkiksi kysymys konfliktimineraaleihin tai näihin metsähakkuisiin. Teidän panostuksen oli niin selkeä, että meillä on nyt, ja hyvä, että meillä on nyt paljon selkeämpi lähestymistava. Vaatealan aloitteet liittyy myös tähän ja siinä pyritään toimimaan kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. No emme me ole vielä päässeet tässä loppuun luonnollistikaan, mutta tässä on keskitytty enemmän tähän alkuosaan, tämän ketjun alkuosaan. Ja tämä vaatealan aloite Meillä on työryhmä, jota ensimmäinen varapuheenjohtaja johtaa. Ja siinä puhutaan sisäististä ja ulkoisista tuesta kestävälle kehitykselle. Avainkonsepti on tässä on seurattavuus, kuluttajien näkemyksen parantaminen – Ja on tärkeää että teemme näitä aloitteita yhdessä kansainvälisten kauppaorganisaatioiden kanssa, jotta tämä projekti lähtisi hyvin käyntiin. Mutta yleisellä tasolla se, mitä me haluaisimme tehdä, on todellakin tukea meidän kehitysmaakumppaneitamme niin, että me saisimme sinne tavallaan tällaista lisäarvoa tuotantoketjuihin siellä heidän kotimaissaan. Eikä niin, että me tavallaan viemme tämän arvon pois tuolta tuotantoketjuista. Joten sen vuoksi tämä on hyvin tärkeä osa tästä sopimuksesta. Mitä tulee kansalaisjärjestöjen osallistumiseen, olen samaa mieltä. että otamme mukaan ei vain julkisiin konsultaatioihin ja keskusteluihin, vaan että ottaisimme mukaan kaikki toimijat, kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunnan. On tärkeää, että kansalaisyhteiskunta on mukana tässä kestävän kehityksen tavoitteiden politiikassa koko matkan alusta loppuun. Sen vuoksi meidän pääosastomme on jo päättänyt järjestää ensi kuussa rakenteellisen vuoropuhelun kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja tämä vuoropuhelu tulee olemaan jatkuvaa, ei vain yksi vuoropuhelu, vaan tämä tulee olemaan pysyvä järjestely vähintään kerran vuodessa tässä prosessissa, jossa pyrimme siihen, että Euroopan unioni olisi johtava, kun toimeenpannaan kestävän kehityksen tavoitteet. Ja yksi asia, mikä täällä mainittiin, oli yhteisohjelmien laatiminen, totta, tai ohjelmien laatiminen yhdessä. Se on tärkeä suuntaviiva. Me olemme jo käynnistäneet keskustelut jäsenvaltioiden kanssa asiantuntijatasolla, teknisellä tasolla, mutta myös poliittisella tasolla kehitysyhteistyöministereiden kanssa – koska meidän pitäisi kattaa kaikki tasot. Komissio hallinnoi varoja ja jäsenvaltioiden kehitystukia. Eli komission tulisi todellakin pyrkiä tällaiseen yhteiseen ohjelmointiin, ja että se olisi standardi toimissamme. Me olemme valmiita luopumaan näistä kansallisista indikaattoriohjelmista, joka on aikaisemmin ollut se väline, jota käytettiin ohjelmien täytäntöönpanoon ja lähteä tällaiseen yhteisohjelmiin, jossa olisi mukana mahdollisimman monta jäsenvaltiota mahdollisimman monessa kumppanuusmaassa. Me haluaisimme myös äh, selkeät äh, suuntaviivat tähän sinä, että tukisimme sellaisia projekteja, jotka sisältävät joissa on mukana automaattisesti paikalliset äh, hallinnot, paikalliset yhteisöt, ei ainoastaan keskushallintoa. Tämä on hyvin tärkeä tai, ja se on ollut suuri ongelma kehitysyhteistyössä aiemmin. Mutta se, että tuetaan projekteja suoraan paikallisyhteiskuntien kanssa eikä hallituksen kautta, niin tätä kautta meidän projekteistamme, meidän projektimme voitaisiin toteuttaa mahdollisimman lähellä ihmisten tarpeita. Toki meidän täytyy tehdä molempia. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä hallitusten kanssa ja paikallisten viranomaisten kanssa, mutta ei niin, että olisimme täysin riippuvaisia hallitusten päätöksentekomenettelyistä ja siitä saavuttaako apu ihmiset vai ei. Meidän täytyy jollain tavalla täydentää tätä suorilla ohjelmilla paikallisyhteisöjen kanssa. Ja meidän täytyy painostaa hallituksia. Muuten meidän toimemme eivät koskaan tuota mitään kestäviä ratkaisuja tai parempaa hallintoa, jos me vain teemme kehitysyhteistyötä keskushallinnon tasolla. Joten kaiken kaikkiaan haluaisin, että tästä yhteistyöstä tulisi kestävää komission, parlamentin, neuvoston ja jäsenvaltioiden, kansalaisyhteiskunnan ja muiden toimijoiden kesken, koska tämä on ainoa keino todellakin äh, tuoda käyttöön tämä vallankumouksellinen uusi konsepti kestävän kehityksen tavoitteille. Ja niin, että me voimme todellakin äh, saada sen käytäntöön. Kiitokset äh, teidän ajastanne ja kysymyksistänne. Ja kiitän jo etukäteen tästä tulevasta työstä, jota tulemme tekemään, jota teemme tästä mahdollisimman vahvan ohjelman. Merci, monsieur le commissaire. pense que madame Hautala voulait... Kiitos komissaarisen. Edustaja Hautala haluaa käyttää puheenvuoron. Briefly, two things. Kiitos lyhyesti pari asiaa. Puheenjohtaja ehdottiin, että voisimme antaa puheenvuoron mahdollisesti kansallisyhteiskunnan edustajan, kansallisyhteiskunnan edustajalle avoimuuden nimissä. Toiseksi komission jäsen ehkä tiedättekin, että komissaari Vienkovska valmistelee sitä, mitä hän ajattelee, että olisi tiedonantoa, joka koskee vastuullista yrityskäyttäytymistä. Kannustaisin teitä voimakkaasti korostamaan sitä, miten tärkeää tämä tiedonanto on toimitusketjujen avoimuudelle, kauppaa tukeva kehitys ynnä muuta, mutta viimeisin tieto komission yksiköltä on, että ehkä tämä tiedonanto ei toteudukaan, ja olemme tietoisia siitä, että varapuheenjohtaja Timmermans yleisesti ottaen on melko no, käyttänyt säästäväistä tiedonantoa, sanotaan näin, mutta tässä olisi loistava tilaisuus tarkastella sitä, mitä yrityskäyttäminen voisi olla, jos se olisi vastuullista, mutta puheenjohtaja, voisimmeko käyttää pari minuuttia ja kuunnella kansallisyhteiskunnan edustajia. En tiedä, onko täällä ketään paikalla, mutta se olisi erittäin hyvä asia. Merci. Madame Hautala. Kiitos, edustaja Hautala. Charles Görenskin halusi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, Maurice. Euh, Kiitos, Maurice. Hal- haluaisin edetä hieman Heidi Hautala viitoittamalla tiellä. Tämän kokouksen järjestelyjen kannalta täytyy ajatella, että olemme käyneet hyvän keskustelun, mutta täytyisi saada lisää vuorovaikutteisuutta tähän keskusteluun. En tiedä, järjestääkö komissio edelleenkin näitä rakenteellisia keskusteluja, jossa jäsenvaltiot ovat mukana. Aha, niin siis tehdään. Haluaisin tehdä ehdotuksen. Jos tällaista mm, kokoonpanoa, jota kuvailin, ei ole vielä käytetty, niin olisi hyvä, että sellainen otettaisiin käyttöön. Voitaisiin myös järjestää täällä Euroopan parlamentissa kansallisten parlamenttien kanssa kokous. Sielläkin on varmasti sanottavaa. He antavat nimenomaan impulsseja kansallisella tasolla. Eli kyllä tässä työsarkaa riittää. Luotan Mauriciin niin, että hän välittää viestiä sitten eteenpäin valiokunnassa, jotta tämä voidaan järjestää. Mikä on määräaika? Mitkä ovat seuraavat etapit tässä aiheessa? Voimmeko saada tästä tietoa, jotta saamme hieman rakennetta tähän keskusteluun? Eli Maris, olet kyllä hyvin johtanut puhetta, mutta ei pidä äh, myöskään väärinkäyttää oikeuksia. Aivan nopeasti puheenvuoron saa kollega Noiser. Yeah, just uh, talking about... Um... Niin, että tulee kansalaisjärjestöihin minusta. Ei ole hyvä, että tämän kokouksen lopussa sanotaan, että joku kansalaisjärjestöstä tulisi paikalle kommentoimaan. Ensi kuussa on suunniteltu se, että kansalaisjärjestöt ovat mukana erityiskokouksessa, ja se on erittäin hyvä kansalaisjärjestölle, että he tulevat ehdotuksineen paikalle ja ideoineen. Ja seuraava koordinaattorin kokous. Siellä pitäisi puhua tästä kokouksesta ja tämän seurauksista. Merci, Monsieur Neuser. Kiitos, edustaja Noiser. Kenties vielä puheenvuoro komission jäsenelle. Onko teillä vielä jotain lisättävää? Uh, well, as I as I already uh, mentioned, niin kuin jo mainitsin, rakenteellista keskustelua käymme ensi kuussa kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. 19. lokakuuta päivämäärä taitaa olla. Silloin on samankaltainen tilaisuus kuin nyt tänään. Silloin voimme käydä yksityiskohtaista syvällistä keskustelua uudesta konsensuksesta. Jos puheenjohtaja ja te haluatte jatkaa täällä lyhyellä alustuksella kansalaisjärjestöjen kanssa tästä rakenteellisesta vuoropuhelusta, niin totta kai mielelläni olen siinä mukana. Mutta yleisesti yleisellä tasolla. Minulla on selkeä näkemys siitä, että teidän tämänpäiväinen panoksenne, puheenvuorot tänään, tuovat konkretiaa, kun työstämme yhdessä tätä konsensusta. tilaisuuden ei tulisi jäädä ainoaksi vuoropuheluksi, ainoaksi tilaisuudeksi, jonka järjestämme DV-valiokunnan kanssa. Kun tiedonantoon aikaa on pari kuukautta. Tämän tulisi olla oikeastaan vain ensimmäinen askel jatkuvassa vuoropuhelussa, rakenteellisessa vuoropuhelussa, jota haluamme jatkaa valiokunnan kanssa. Aiheena täytäntöönpano toteutus ja mahdolliset ongelmat, jos niitä tien varrella esille tulee silloin, kun täytämme kestävän kehityksen tavoitteita. Merci, monsieur le... Kiitos komission jäsen. Kiitos tästä tämän aamuisesta näkemysten vaihdosta. Se varmasti auttaa valiokunnan mietinnön rikastamisessa, kun laadimme uutta eurooppalaista konsensusta tälle politiikan alalle. Kiitos. Kiitos. Arvoisat kollegat, kaksi kohtaa vielä, kohta neljä. Onko vielä muita asioita? Haluaako joku kollega käyttää puheenvuoron? Kukaan ei halua puheenvuoroa. Kohta viisi esityslistalla. Seuraava DV-valiokunnan kokous 6. lokakuuta 2016 8.30-10 Strasbourgissa. Silloin Saharov-palkintoehdokkaat esitellään, aivan niin kuin alussa kerroin. 10. lokakuuta 2016 kello 15-18 Brysselissä ja sitten seuraava kokous marraskuussa Brysselissä. Näin voimme päättää valiokunnan kokouksen. Kiitos, että olitte paikalla.